Fine, I think we can start. The first item is the uh, adoption of the agenda. No niin, tervetuloa. Kollega Luling, teillä on jotain huomautettavaa, olkaa hyvä. Euh, je vois qu'il y a à l'ordre du jour de demain le vote sur l'amélioration. Niin, mehän tulemme äänestämään mietinnöstä tai mietinnön parantamisesta, joka koskee Euroopan unionin talouden hallinnon parantamista. Mehän olemme saaneet erityisesti ehdotuksen, joka liittyy komission meille esittämään asiakirjaan, joka koskee eurovyöhykkeen taloudellisen hallinnon parantamista. Tällainen ehdotus on tehty viime viikolla Onko edes esittelijää eh, nimetty tässä vaiheessa? Mitä me tässä vaiheessa voimme siis tehdä? Tähän on vähän niin kuin pistäisi sinappia vasta ruoan jälkeen lautaselleen. Että tässä lokakuun lopussa haluttaisiin jo komissiolle laadittavan tällainen teksti – Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi vetää pois tämä koko mietintöehdotus tai luonnos tästä esityslistalta, koska tämä on todellakin ikään kuin ensin söi sinakin ja sitten vasta pistäisi sinapin lautaselle. Eli kyllä meidän täytyy pystyä miettimään riittävän hyvissä ajoin komission ehdotuksia. Kiitos. Uh, Philip, speak. Uh, Kiitoksia, Filip. Uh, I fully understand. Puheenjohtaja, minä täysin ymmärrän Astrid Lullingin kommentin. Muutama kuukausi sitten itse puhuin aivan samalla tavalla. Mietin silloin, kannattaako meidän nyt enää tällaista mietintöä käsitellä, joka tulee aika paljon komission ehdotusten jälkeen. Tuolloin päätettiin, että jatketaan Tuolloin olisi minun mielestäni ollut oikea hetki nyt pysäyttää koko työ. Me käytimme paljon aikaa tämän työn tekemiseen ja meillä on nyt mietintö, joka on vahva, jolla on mahdollisuuksia parantaa myös komission ehdotuksia. Joten minä pikemminkin nyt sanoisin, että hoidetaan tämä homma nyt loppuun. Eli äänestetään huomenna ja äänestetään sitä täysistunnossa. Ja kenties vaikuttaa siltä, että tämä tulee hieman liian myöhään, jossain määrin näin onkin. Mutta toisaalta tämä osoittaa, mihin suuntaan nyt mennään todellisen lainsäädäntötekstin kanssa meidän ei pitäisi nyt liikaa tähän käyttää aikaa. Me voimme käsitellä tätä huomenna ja äänestää täysistunnossa. Kiitos. Uh, Kollega Luling pyytää uudemman kerran puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, mehän olemme keskustelleet tarkistuksista tähän mietintöön viime viikolla, ja tuolloin meille kerrottiin, että myös kompromissitarkistuksia tulisi. Minä halusin niitä, niihin perehtyä lopun aikana, mutta en ole vielä ehtinyt. Miten minä voin huomisaamuna äänestää sellaisista tarkistuksista, joihin en ole ehtinyt perehtyä? Eihän tätä voi pitää vakavasti otettavana työtapana. Minä olen ollut myös 25 vuotta kansallisessa parlamentissa. Ei siellä olisi koskaan tehty tällä tavalla. Että siis äänestetään suosituksista kun teksti on jo ö, lähes vanha. Miss Luling, um, niin, ymmärrän kyllä. Olen tietoinen tästä osittain päällikkäisestä aikataulutuksesta, mutta tämähän oli jo tiedossa hyvän aikaa ja kun puheenjohtaja Van Rompuyn työryhmä, myöskin vastaavanlaisia ehdotuksen käsitellyt ja he ovat sopineet, että jos päällekkäisyyksiä ilmenee, niin niitä käytettäisiin oikeudellisen kehyksen suuntaviivoina. On tietenkin selvää, ettei kaikkia suosituksia voida pitää aivan täysin identtisinä. Ja ymmärrän toki myös sen, että suullisiakin tarkistuksia ollaan työstämässä tilanteen selkiyttämiseksi. Te sanoitte, että te ette ole tässä mukana, mutta kyllä ryhmien varjoesittelijät ovat olleet tässä työssä mukana, joten ja, ja nähtäväksi jää, miten käy. En tiedä, miten reagoitte tähän, mutta vaikka tässä nyt tiettyä päällekkäisyyttä on olemassa, niin silti se ei ole aivan täysin päällekkäinen. Kiitoksia. Sitä lelkää. No, jos näin on asian laita, niin silloin meidän täytyy jakaa tehtäviä edustaja Fajon kanssa ja katsoa, onko meillä aikaa vielä äänestää sillä tavalla, että siinä olisi jotain järkeä. Olisi hyvä, jos meillä olisi ollut ainakin pari viikkoa, että meillä olisi ollut hyvin, hyvää aikaa perehtyä näihin tarkistuksiin ennen äänestystä. Ei tämä ole kyllä sellaisen parlamentin arvovallan äh, mukaista, joka haluaa ottaa itsensä vakavasti. Ei kansallisessa parlamentissa olisi koskaan näin tehty. Um, I think in that case I, I, I would... No, siinä tapauksessa ehdottaisinkin, että ryhmien koordinaattorit paneutuisivat tähän asiaan, eli tähän osittaiseen aikataulujen päällekkäisyyteen. Kollega Feon tietääkseni suunnittelee suullista tarkistusta. Kollega Luling ehdottaa lykkäystä, mutta päinvastaisiakin argumentteja olisi olemassa. Ja minä toivoisin nyt rat- käytännönläheistä ratkaisumallia, eli koordinaattorit voisivat paneutua asiaan ja tarkastella Fionin suullisia tarkistuksia. Emme ainakaan saman tien lähtisi lykkäämään tämän tekstin hyväksymistä. So, unless there are, uh, any other comment. Onkohan muita kommentteja tähän liittyen? Uh-huh, yes, I will ask maybe. Would you like to comment, Mr. Kollega olkaa hyvä. President, euh, Niin, puheenjohtaja. Minä tällä hetkellä juuri neuvottelen neuvoston kanssa IEF-direktiivin täsmällisestä sanamuodosta. Tulin tässä hiukan myöhässä, enkä siis kuullut muuta kuin sen, että Feijon mietintö ansaitsisi paremman äänestysolosuhteen, jotta voisimme tehokkaasti tehdä työtä. Itse olen sitä mieltä, että ei meidän tässä ole syytä ryhtyä esityslistaa rukkaamaan. No, olen pahoillani, en pysty tekemään kolmea asiaa yhtä aikaa, joten tulin tänne myöhässä. Uh, thank you, Mr. Gozes. Kiitoksia, kollega Gozes. No, siinä tapauksessa jatkamme näin paitsi jos haluatte äänestää, miten tehdään. Kollega Luling. No, puheenjohtaja ja muutkin ryhmät varmasti haluavat tietää, mitä tässä tapauksessa sitten tehdään. Minä olen tässä nyt esittänyt ongelman, ehkä kaikki eivät sitä kuulleet. Minä olen ehdottomasti siitä mieltä, että tässä on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että tämä mietintö todellakin on kuin sinappi vasta nakin jälkeen, ja toiseksi se, että meillä tulisi olla enemmän aikaa tähän perehtyä. Ja kolmaksi, kolmanneksi, meillä ei ole edes koordinaattoria. Kyllä, kyllä minusta olisi mukava nähdä tämä teksti Toki minä luotan koordinaattoriin, mutta koordinaattori ei ole paikalla enkä ole nähnyt tekstiä. Ja tämä teksti ja nämä kompromissitarkistukset, joista viime viikolla on kerrottu, niin niitä ei ole vielä saatavilla. Emme näe niitä vielä. Sitten puhutaan vielä suullisista tarkistuksista, mutta mi- miten minä voin huomenna kello 10.30 äänestää? Kertokaa minulle. Minusta tämä ei ole vakavasti otettavaa meininkiä. Niin, puheenjohtaja. Ehkäpä Feijo on se henkilö, joka on tästä asiasta vastuussa. Hän tulee kyllä. Hänellä on ollut ö, lentoaikatauluissa ongelmia tänään, mutta ehkä kun hän lopulta pääsee paikalle, niin voisimme myös palata tähän keskusteluun. Nyt ehkä voisimme ruveta käsittelemään esityksistä normaaliin malliin. Uh, no, kuulostaa järkevältä. Ja tietenkin koordinaattoritkin kuuluvat teidän kantanne ja heidän tulisi mielestäni tämän kokouksen jälkeen paneutua tähän asiaan. No niin, puheenjohtajan ilmoituksia, muutama kappale. Ensinnäkin seuraava asia. Ekon puheenjohtajiston osallistuminen epäviralliseen ekofin neuvoston kokoukseen ensimmäinen kymmenettä. Ja täällä käytiin ensimmäinen kymmenettä ja kokouksen aikana keskusteltiin uudesta sääntely- ja valvontakehyksestä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tässä kokouksessa olivat myöskin keskuspankkien johtajat paikalla. Barnier ja Trichetkin olivat läsnä. Barnier ja Trichet kertoivat, mikä on tiekartta uuden valvonta-arkkitehtuurin näkymät ja kollega Bowles muistutti kaikkia siitä, että Esmasilla on keskeinen rooli tulevaa lainsäädäntöä käsiteltäessä. Toisaalta Barnier kertoi kokouksessa Yhdysvaltain viimeaikaisista kehityksistä ja mahdollisista vaikutuksista EUn lainsäädäntöön ja politiikkaan. Ja Bowles viittasi muun muassa aikataulutukseen, joka on Yhdysvalloissa suunnitteilla juuri derivaattilainsäädäntöön liittyen. Tarkoituksen järjestää kuulemistilaisuus reaktiona finanssikriisiin ja muistuttaisin teitä, että huomenna kello 15 kello 18 asti järjestetään Barnierin ja Almunian kanssa kuulemistilaisuus. Läsnä ovat myöskin eri asianosaisia ja kyse on valtion tukisääntöjen soveltamisesta talous- ja rahoituskriisin jälkimainingeissa. Nyt päästäänkin esityslistalla eteenpäin aiheena BKT, muuttuva maailma ja sen aikana tapahtuva mittaustoiminta. Valmistelijan toimii kollega Tsuntis, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Teksti on lyhyttäkin lyhyempi, koska komission tiedonanto huomioidaan tässä ja kyse on... Eli millä tavalla voidaan ottaa muutkin indikaattorit kuin BKT huomioon? BKT on tilastollisesti äh, laajimmiten käytetty mittari talouskasvua tarkasteltaessa, mutta niin kuin tekstissänikin sanon, niin talouskasvu ei ole mikään yksiulotteinen ilmiö, eli asia, jota voidaan mitata vain yhden indikaattorin avulla. Meidän täytyy huomioida myöskin subjektiivisia elementtejä, kuten ympäristönäkökohdat, jotka meidän ja komissiokin tulisi huomioida silloin, kun BKT lähdetään mittaamaan. Mutta taloudelliset aspektit kyllä huomioidaan, mutta ei sosiaalisia aspekteja, kuten työttömyys, ja muut, niitä ei huomioida tässä laisinkaan. Ja kun katsotaan komission tekstiä, niin siinä sanotaan, että nämä muutkin indikaattorit tulisi huomioida. Toki me voisimme todeta, että myös sosiaali- ja ympäristöongelmat voivat johtaa BKT pienenemiseen. Meidän mielestämme on joka tapauksessa hieno asia, että komissio pyrkii huomioimaan myös tämän tyyppisiä tekijöitä. Eli tässä on erinäisiä indikaattoreita, jotka huomioidaan mittauksen yhteydessä. No vaikka sosiaali- ja ympäristöpoliittiset indikaattorit otettaisiin huomioon talouskasvua mitattaessa, niin sosiaali- ja talouspolitiikassakin näitä mittareita tulisi huomioida. Mutta nykyään tietenkin panostetaan vain voiton tekoon ja se tietenkin vaikuttaa myös BKT ja kaikki muu jää oikeastaan taka-alalle. Kuten sanottu, sinänsä hyvä asia, että komissio haluaa mittauksissa ottaa nämä asiat huomioon, mutta me kaipaamme myös sellaista politiikkaa, joka huomioi nämä seikat jo suunnitteluvaiheessa. Kiitoksia. Thank you. Um, the next... Paljon kiitoksia ja seuraavana puheenvuoron saa kollega Sia Essaja, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti esittelijälle. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että tämä komission aloite on erittäin tärkeä. On erittäin tärkeää, että tästä asiasta äh, lähdetään tekemään työtä. Olen sitä mieltä, että tarvitaan sekä julkisia viranomaisia että yrityksiä. Molempien tulisi ottaa huomioon myös PKTn ja päätösten ja toimintojen sosiaaliset ja ympäristölliset toiminnat. Toki minulla on tiettyjä epäilyksiä siitä, kun onko mahdollista saada aikaan yksi yhtenäinen indikaattori. Puhuisin mielellään joukosta indikaattoreita. Niin ikään haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää ovat luotettavat tilastot, koska väliäkö hällä, jos meillä on hienoja indikaattoreita, mutta jos ne perustuvat epävarmoihin tilastoihin, niin ei niistä ole hyötyä. Eli tarvitaan hyviä, hyvää tilastotietoa, joiden varaan indikaattorit sitten rakennetaan. Kolmanneksi haluaisin mainita sen, että Minusta vaikuttaisi siltä, että esittelijä kuvailee aika yksin, simplistisellä tavalla taloudellista tilannettamme. Hän sanoo, että sen tarkoitus on ennen kaikkea mahdollisimman suureen tuottoon. No ainakin skandinaavisissa maissa meillä on hyvinvointivaltiojärjestelmä ja sen tarkoitus on luoda hyvinvointia kansalaisille. Joten ymmärrän kyllä teidän kantanne, mutta ehkäpä on liian vankka, vahva sanamuoto tai raja, raju sanamuoto sanoa, että tarkoitus on saada aikaan maksimaalista tuottoa. Ehkä me voisimme kuitenkin vielä keskustella tästä äh, <clears throat> lausunnosta ja kyllä allekirjoitan tämän mielelläni. Kiitos. Next Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Epping. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, BKT on mielestäni erittäin tärkeä indikaattori taloudessa ja talouselämässä. Se osoittaa maan taloudellisen toimintakyvyn ja sen kilpailukyvyn. Ja merkittävä osa siitä on työn tuottavuus ja reaalipalkat. No, en nyt kyllä oikein ymmärrä, miksi me tätä harjoitetta tässä teemme. Miksi meidän pitäisi tätä oikein hyvää ilmiötä löyhentää? Me päädymme tässä voodoo-talouteen, että on pikemminkin tällaiseen maksimi PKT häppi onnellisuuteen. Ja sitten kun on tällainen Yksi tällainen esimerkki tästä on Pohjois-Korean kansantasavalta. Minäpä mietin, mitenpä nämä kaikki hienot aikeet saadaan sitten tilastoitua. Millä tavalla mitataan esimerkiksi ilmastonmuutosta? Ja jos sellainen on olemassa, niin missä määrin? Millä tavalla se vaikuttaa eri maihin? Miten tämä saadaan tilastoitua? No entäs sitten sosiaalinen mukanotto? Ranskassa on 35 tunnin työviikko. Sanotaanpa, että ranskalaiset ovat hyvin onnellisia, koska heidän täytyy tehdä hyvin paljon vähemmän työtä, mutta tämäpä johtokin sitten 10 prosentin työttömyyteen, jota ihmiset ovat onnettomia. Mikä tässä nyt on tasapaino loppujen lopuksi? Jos puheenjohtaja meillä on arkkitehti, joka lupaa, että että se, hän rakentaa rakennuksen 1 plus 1 on kolme pohjalta, koska se kuulostaa hienolta, niin haluaisitteko te asua tässä rakennuksessa sitten? Te vain siellä huomaatte, että katto tippuu niskaan. Minäpä pelkään, että tämä harjoite johtaa siihen, että meillä on tällainen muka-mukatalous, joka ei millään tavalla auta Eurooppaa. Tämä on yksi niistä asioista, joka juontaa juurensa komission leikkikentältä ja parlamentin saduista ja tarinoista. Ja tämä on todellisuudessa aivan katastrofi. Meidän pitää pitää kiinni tosiasioista eikä ruveta leikkimään. Ainoat ihmiset, jotka uskovat taruihin ja satuihin, ovat lapsia ja joskus poliitikkoja. Thank you, Mr. Epping. Um... Kiitoksia, kollega Epping. Seuraavana George Kutas. Eu vorbesc despre bazme. Uh, eu cred că um, când autorul noțiune de produs intern brut Kiitoksia. Dacă bunăstarea unei națiuni nu poate fi decât o... Kiitoksia puheenjohtaja. Onhan se niin, että uh, kunkin valtion tilannetta voidaan arvioida ainoastaan sen omien arvioiden perusteella, mutta kun ajatellaan tilannetta viimeksi kuluneiden 65 uh, vuoden aikana, niin vasta nyt ollaan keksitty, että henkilö, joka on keksinyt, että BKT pitäisi miettiä myös kansakunnan onnellisuuden kantilta, on ansainnut Nobelin palkinnon. Jos ajattelemme tätä Stiglitzin mietintöä, niin Siinä ehdotetaan, että elämänlaatua tulisi voida mitata paremmin ja kun laskeskellaan maan taloudellista edistystä, niin täytyisi ottaa myös hyvinvointi mukaan tähän laskelmaan. Tällaiset elementit mahdollistaisivat sen, että voisimme paremmin miettiä BKTn kokonaiskuvaa. Me todella tarvitsemme sellaisia indikaattoreita, jotka heijastelevat paremmin realiteetteja. Mielestäni me tarvitsemme sellaista järjestelmää, joka olisi koordinoitu niin, että voisimme mitata sitä edistystä, joita Euroopan maat ovat saaneet aikaan. Ja tarvitaan myös järjestelmä, joka heijastelisi myös eri maiden välisiä sosiaalisia eroja. Thank you, Mr. Kutas. Uh, Philip Kiitoksia. Seuraavana Philip Lambert. Imagine how much I enjoyed those. Kiitos puheenjohtaja. että voi arvatakaan, kuinka paljon nautin näistä keskusteluista. Again, by niin, aloititte tässä moittimalla esittelijää ja tämän mietinnön tukijoita sanomalla, että he jo vievät tätä kohti voodoo-taloutta. Mutta eihän tämä ole. Muutama panos minultakin. Ensinnäkin kun mitataan BKT, joka itse asiassa on sellainen mittatikku, jota on vuosikymmenen jo käytetty ja joka muuten on kehittynyt vuosikymmenen aikana, niin silloin mitä enemmän tässä tulee ö, kuluja, ö, ö, sosiaalikuluja, niin sitä paremmin menee tässä. Sama pätee esimerkiksi ta- autoilu ja niin edelleen. Mitä enemmän häiriöitä on, sitä enemmän tulee myös lisäkuluja, terveyskulut, kaikki mahdollinen – ne vaikuttavat BKT. hen. Kaikki mikä ei ole ilmaista, niin sen mitataan. Tilastojen täytyy olla erittäin luotettavia. Me emme voi mennä minnekään voodoo-talouteen tässä. Tässä oli kyllä yhtä mieltä kanssasi. Kaikki, mitä mitataan, sen täytyy olla vahvasti tilastoituja. Komission pointtina on nyt mielestäni tässä se, että meidän täytyy ryhtyä nyt hieman etsiskelemään – useampaa kuin yhtä indikaattoria. Viime viikolla ITRE-valiokunnassa tein tästä pienen vertailun. En voi ajaa autoani pelkästään nopeusmittarin varassa. Voin tämä tehdä kyllähän tämä nyt näin voi ollakin. Mutta tänä päivänä minulla on jotain, jota isälläni ei ollut, eli keskimääräinen bensakulutus näkyy myös ja kenties sen avulla ryhdyn ajamaan hieman fiksummin. Kuskilla voi olla vaikka kymmenen indikaattoria, mutta me emme voi yhdestä indikaattorista hypätä tusinoihin indikaattoreita, koska me emme voi niiden kanssa sitten politiikkaa tässä tehdä. Meidän täytyy jollakin tavalla rikastuttaa indikaattoreitamme ihan muutamalla lisäindikaattorilla, koska omalla bisnesalalla, niin sanotaan, että se mitä mittaa, sitä saa. Jos ei mittaa, niin ei saa mitään. Jos haluaa esimerkiksi resurssien käyttötehokkuutta, niin sitten täytyy ryhtyä mittaamaan tätä. Olen yhtä mieltä kanssasi siitä, että ilmastonmuutoksen mittaaminen ei kenties ole mikään maailman paras indikaattori, joten meidän täytyy löytää jotain, mitä voidaan paremmin mitata. Miksi meidän pitää mennä BKT e pitemmälle tässä? Sen vuoksi, että kypsässä taloudessa, niin kuin meille, en puhu tässä nyt Kiinasta tai Intiasta, jossa on hyvin selvää, että kun on BKT, e jos se kasvu on, niin se tarkoittaa, että köyhiä on vähemmän kasvavissa talouksissa BKT-kasvulla on yhteys köyhyyden vähentämiseen, mutta kypsässä taloudessa näin ei välttämättä aina ole. Minä en puhu tässä vuudutaloudesta, vaan faktoista. Me näemme tässä nyt yhä suuremman eroavaisuuden BKT-kasvun ja työ, työpaikkojen luomisen välillä BKT kasvun ja epätasa-arvon poistamisen välillä. Tämä on osa eurooppalaista mallia. Ja hyvin vahva yhteys päinvastoin löytyy sitten BKT-kasvun ja resurssien käytön väliltä. Vaikka yritänkin nämä erottaa, olla siis tehokkaampia, eh, mutta BKT kun kasvaa, niin kyllä resurssejakin käytetään silloin enemmän. Ja pelkästään näiden syiden takia meidän täytyy ryhtyä nyt etsimään muitakin indikaattoreita. Ja tämän vuoksi eh, palaan taas tähän vertaukseeni niin bensan keskikulutuksesta. Meidän täytyy muutamaa seikkaa tässä mitata, ei liian montaa. Ja jotta voitaisiin mitata, niin täytyy pyytää joku mittaamaan. Jos me haluamme vahvoja tilastotietoja, niin todellakin kehoittaisin siihen, että Eurostatin pitäisi olla yksi ja ainut elin, joka kerää näitä tietoja. Me emme halua luoda enää toista elintä. Eurostatilla on oma hyvä historiansa, se tekee asiat hyvin. On joitakin asioita, joista nyt emme ole niin tykänneet, mutta joka tapauksessa minä oletan, että Eurostat on vanhin tilastojärjestö. Ja mielestäni Eurostatin johtajakin on tulevaisuuteen katsova henkilö. Meidän pitäisi Eurostatia pyytää nyt aloittamaan tietojen kerääminen esimerkiksi epätasa-arvoisuuksista. Tähän voidaan mitata esimerkiksi myöskin resurssien käytöstä ja resurssitehokkuudesta. Resurssien käyttö on helpompi mitata kuin niiden käytötehokkuutta, mutta joka tapauksessa tämä valiokunta tällä hetkellä hoitaa Euroopan taloushallintoa ja esittelijäkin on paikalla. Ja minä tiedän, että tulemme tekemään, tekemään työtä komission hyvin varhaisessa vai, vaiheessa julkaisevan makrotaloudellisen kertomuksen kanssa. Ja viime viikon komission kokouksessa komission edustaja ilmaisi, että tammikuussa 2011 hän on valmis ottamaan esimerkiksi sosiaalisia ja ympäristömittausseikkoja mukaan. Tämä ei vielä, aika ei ole kypsä tälle vielä, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa sitten me alamme hieman nähdä näitä ensimmäisiä mittausjuttuja tässä. Näitä ei nyt mitään kovana tietona vielä käytetä tässä, koska ne eivät ole vielä riittävän hyvin tilastoituja, mutta ainakin tilastotietoja ruvetaan keräämään. Ja tämän pitäisi rohkaista meitä ja meidän pitäisi rohkaista tällaiseen toimintaan koska loppujen lopuksi saamme vain sitä, mitä voimme mitata. Lopuksi vielä sanoisin, että no en tiedä mitä olette mieltä tästä, mutta minusta on hieman outoa, että sosiaaliset suositukset tulevat äh, DG-ympäristöltä ja menevät Envi-valiokunnalle. Ei tässä nyt ole kysymys mm, mustasukkaisuudesta, mutta mutta minun mielestä näiden asioiden mittaaminen on tämän valiokunnan oikeus. Jos haluamme, että meidät otetaan vakavasti, niin tämän pitä, tämä pitäisi hoitaa täällä, koska muuten vaikuttaa siltä, että tässä tällaista rinnakkaisjärjestelmää kehitetään. Hieman pehmenetään, ja vesitetään sitä, mitä mitataan. Jos me haluamme todella olla vakavissamme, niin koko tämä taloudellinen kenttä pitäisi olla tässä meidän valiokunnassamme. Tämä tekisi tästä uskottavampaa. Kiitoksia, kiitokset esittelijälle ja vielä sitten tästä voittotaloudesta. Ymmärrän kyllä ko- että tämä saattaa olla hieman yksinkertaistettua. Kun lähdin yrityksestä, jossa olin vuosi sitten töissä, niin kyllä vilpittömästi voin sanoa, niin ainut asia, mitä siellä mitattiin, oli voitto. Ja näin me olemme nähneet rahoitustaloudessakin en tarkoita tällaista, että kaikki poliitikot ajattelevat tällä tavalla, mutta sanon, että nyt kun markkinatalous aivan vallattomana tässä toimii, niin ainut mittatikku on voiton saavuttaminen. Tämä on yksi ainut indikaattori, ei kysymys ole edes keskipitkästä eikä pitkän aikavälin voitoista, vaan lyhyen aikavälin voitoista, ja tämä johti myös kriisiin. En usko, että tämä oli mikään liiottelua meidän täytyy ottaa voitto tietysti huomioon, mutta sen rinnalla täytyy olla muitakin mittatikkoja, jotka ovat meidän mielestämme tärkeitä. Paljon kiitoksia kollega Lambert. Seuraavana Hans-Peter Martin. I appreciate that. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, että tällä kertaa saan mahdollisuuden puhua Philip Lambertin jälkeen. Arvo kollegat, vielä kerran ulkomaailmasta viestiä, eli vähän todellisuutta, eikä täältä unionin parlamentin seinien sisäpuolelta. Toivottavasti kuuntelitte tarkkaan, mitä Lambert totesi. Hän edustaa myöskin ulkomaailmaa. Minun verrattuna hänellä on muutamia etuja, nimittäin hän edustaa puoluetta, joka lähestyy lähestymistään – monissakin mielipidemittauksissa kärkipaikkaa, eli mitä jopa erään maan pääministeri tai kansleri voisi sanoa. Kun katson oikealle puolelle, niin, niin ymmärrän toki, että leikallima askartele funktio on toiminut ainakin Länsi-Saksassa niin aikoina, kun Merkel on ollut johdossa, eikä vihreiden edustaja. Ja siksipä sanoisinkin, en kyynisesti, vaan toteaisin, että meidän tulisi käyttää kollega Lambertin sanomaan liittyen copy-paste-toimintoa. Eli näin voisimme saavuttaa tavoitteen, joka olisi toimiva ratkaisumalli. Tämän sanottuani lisäisin vielä sellaisen huomion, että olisi voinut odottaa hiukan tarkempia kommentteja tästä tekstissä, mutta ehkä sitä voidaan viilata siihen suuntaan. Ja nyt kun minulla on mahdollisuus, niin haluaisin lyhyesti vielä toistaa jo viime viikolla esillä olleen ajatuksen, kun keskusteltiin minun tekstistäni, eli kokonaislaskelmasta, eli tästä kokonaiskuva kuvasta. Ja nyt jatkankin kotimasta kieltä käyttäen. Niin, arvon kollegat, aikanaan salissa oli paikalla valitettavasti vain pari-kolme kollegaa, vaikka kyse oli hyvin keskeisestä kysymyksestä. Meidän pitää jollakin tavalla saada houkuteltua nuoria tähän prosessiin, mutta ilmeisesti tilastotietojen käsittely on kaikkein tylsintä materiaalia, mitä on tarjolla, mutta kuten Eurostat ja Kreikka ovat osoittaneet, niin kyllä tilastot voivat olla seksikkäitä, mediaseksikkäitä ainakin. Eli mitä pitää huomioida silloin, kun kat- lasketaan kansantalouden kokonaista toimintamallia – sen näkee jo, kun katsoo lentokentillä näitä suuria mainostauluja, mihin ollaan menossa. Ja minä uskon, että me tarvitsemme vakaan tietopohjan, tilastopohjan, niin kuin itsekin ehdotin. Sitä voitaisiin kuvata eurooppalaisiksi kestäväksi tilastopolitiikaksi. Eli tarkoitan sitä, että meidän pitäisi ymmärtää paremmin, että mikä on päätöksentekoon liittyvä järkevä ratkaisumalli. Voitaisiin käyttää esimerkiksi tällaista moduleihin perustuvaa toimintaa. Meidän täytyy huomioida rahalliset, ympäristölliset, palvelusektoriin liittyvät moduulit, energia, jätehuolto, raaka-ainekierto, moduulit ja niin poispäin. Tämä ei ole mikään viime päivien juttu, vaan kyllä tätä on pohdittu Eurostatissa jo pidemmän aikaa ja kyllä minun mielestäni tätä Eurostatin tietotaitoa pitäisi hyödyntää. Eli se pitäisi huomioida ja pyrkiä korostamaan tätä myöskin parlamentin puolella. Me voisimme sanoa, että kyllä me olemme ymmärtäneet, mikä on homman nimi. Tämänhetkinen järjestelmä ei toimi ja me haluamme löytää hyvinvointiindikaattoreita ja me haluamme toimia myöskin kilpailukykyisesti muiden toimijoiden kanssa. Voihan tässä huomioida vaikka mitä tekijöitä, mutta tietenkin mikään ei ole ilmaista. Rahaa tarvitaan, asiantuntijoita kaivataan, ja minä uskon, että vihreät ja monet minua, minun kaltaiset henkilöt eivät välttämättä puhalla aina samaan hiileen, mutta kyllä tämä on rahoitettavissa. Me olemme nimittäin huo, emme ole huomioineet tätä niin sanottua laajentumisosinkoa, niin kuin komissio sanoi. Eihän niin voi olla, että kun unioni on laajentunut näin monella maalla ja prosessi etenee kyllä omalla painolla, niin silti toimielimistä löytyy asiantuntimosta vaikka kuinka paljon, mutta sitä ei käytetä. Kyllä me tarvitsemme nyt jonkinlaista uudistusta ja kyllä raha uusiinkin asiantuntijoihin löytyy. Meidän pitäisi vaan päästä eroon turhasta byrokratiasta ja vaikka minä tätä byrokratiaa kritisoinkin aina, niin silti minä toivoisin, että löydettäisiin sellainen laajennettu asiantuntijapiiri, joka todellakin voi arvioida kaikkia taloudelliseen toimintaan liittyviä tekijöitä. Minä uskon, että sieltä löytyisi virikkeitä, jopa ihan bestsellereitä, bestselleri-materiaalia. Minä uskon, että sillä tavalla voitaisiin tätä kansantaloudellista kokonaistoimintaa laskea paremmin kuin tähän mennessä. Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, lyhyemmin ainakin kuin kollegani juuri äsken. Kyllähän vihreät ovat siirtymässä keskustan suuntaan ja hyvä asia sinänsä. Ja kun keskusteltiin aikanaan tästä EKPn vuosikertomuksesta. Minähän tein muutamia ehdotuksia. Ehkä tämäkin pitäisi huomioida. Eli vihreät haluavat hyökätä tähän keskustan rintamaan. Ei huono asia sinänsä, ainakaan minun vaalipiirissäni, mutta kun katsotaan Saksaa kokonaisuutena, niin ei me, me ole vielä kovinkaan lähellä toisiaan. Mutta hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että Martin totesi, että aikanaan me olemme olleet huolissamme – Eli aina Eurooppa on tunkemassa nenänsä joka paikkaan, mutta kriisi on osoittanut, me tarvitsemme tilastotietoa, ainakin jonkin verran sellaisia toimivia tilastotietoja. Siksipä Eurostatille pitäisi antaa legitimiteetti, kerätä tietoja, analysoida niitä ja antaa jonkinlaisia suosituksia siltä pohjalta. Eli kyllä me tarvitsemme tällä saralla enemmän Eurooppaa, emmekä niinkään vähemmän Eurooppaa. Minä uskon, että me olemme tällä saralla päässeet aimoharpauksin eteenpäin ja se, että muutkin ovat pohtineet tätä kestävää kehitystä ja ympäristöä, niin on hyvä asia. Jos tämä laaja keskusta olisi mielenkiintoisempi tällaisen lähestymistavan kautta, niin mikä ettei. Minä uskon, että sitä kautta löytyy hyviä ratkaisumalleja. Me olemme saaneet hyvän tekstin nyt pöydälle, joka korostaa keskeisimpiä kysymyksiä, ja minä uskon, että se luo hyvän työskentelyn pohjan. Näin voimme vahvistaa keskustaa, johon kuuluvat näin myöskin vihreät muiden muassa. Kiitoksia. No ehkäpä kriisin takia tätä asiaa ei pitäisi ottaa tässä yhteydessä esille, mutta oli miten oli minun mielestäni tämä Keskusteluhan on jatkunut pidemmän aikaa ja monet ovat tätä käsitelleet ja kaikki tietävät, että BKT yksinään ei ole kaiken ratkaiseva indikaattori ja tietääkseni eurosta OECDn kanssa ovat tehneet paljon työtä tällä saralla löytääkseen kestäviä indikaattoreita ja pyrkineet määrittelemään vihreät työpaikat ja ovat myöskin paneutuneet resurssien käyttöön. Sinänsä tämä ei ole mikään uusi asia. Meidän ei tulisi tätä nyt lähteä kritisoimaan. Minun mielestäni meidän pitäisi vain rohkaista Eurostatia jatkamaan tätä tilastotietoa yhdessä OECD ja muiden toimijoiden kanssa. YKlla on oma indeksinsä ja muitakin vastaavanlaisia indikaattoreita jo löytyy, joten minun mielestäni tämän asiakirjan pitäisi tukea tätä idea ja ajan myötä ehkä saadaan tästä ongelmasta ote ja näin voitaisiin sitten jossain vaiheessa mitata mahdollisimman hyvin sitä, mitä me haluamme mitattavan. Kollega Suntis saa sitten vielä tässä lopuksi mahdollisuuden kertoa vielä omat näkemyksensä. Olkaapa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που έγιναν. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja näistä esitetyistä huomioista. Taisi tulla aivan selväksi, että tämä keskustelu, joka on maailmanlaajuisella tasolla aloitettu, sillä on hyvin vahva ja vakaa pohja. On aivan totta, että puolen sivun mittaisena on hyvin vaikea antaa omaa kantaansa komission ehdotuksesta. Mutta me halusimme tuoda tässä nyt esille, että tämä on myönteinen aloite ja näin ollen tälle täytyy saada aikaiseksi jatkumaan. Toiseksikin. Mielestäni ei vaikuta aivan oikealta tämä kollegan näkemys, joka sanoi, että BKT riittää, se on aivan riittävä, mitä muuta ei tarvita. Minun mielestäni tällainen Tällaista ajattelutapaa ei voita tässä hyväksyä. Tämä talouden indikaattori, jos me haluamme, että tämä on tiedettä niin kuin muutkin tieteen alat, niin ei tämä ole hyödyllinen. Toistan siis, että BKT ei palvele sitä, että voisi mitata elävää asiaa, eli jonkun maan taloudellista kehitystä. Me Kreikassa, mutta ei pelkästään Kreikassa, sanotaan, että luvut ovat hyvin myönteisiä mutta ihmiset edelleen elävät huonoissa oloissa. Korkea BKT ei tarkoita sitä, että suurin osa kansalaisista elää hyvin. Näin ollen mielestäni BKT sellaisena kuin sitä tänä, tämän päivän asti on käsitelty, ei se palvele jonkun maan talouden arvioimista. Joka tapauksessa keskustelu on nyt avattu ja kysymys on siitä, että yritetään saada sellaisia tietoja ja indikaattoreita, joilla on jotka heijastuvat, heijastavat kansalaisten hyvinvointia, esimerkiksi ympäristö. Miten ympäristöä ei mukaan voisi ottaa huomioon, kun arvioidaan sitä, mitä meillä on taloudessa. Ei näitä erilaisia ongelman osatekijöitä voida jättää huomiota. Tämä oli vastauksena tälle kollegalle. Niin, Tämähän on tietysti vain yhden henkilön näkemys. Jonkun mielestä pitää kaikki eri indikaattorit ottaa mukaan, mutta sitten tulee ongelmia siinä vaiheessa, kun esimerkiksi ruvetaan ympäristöä mittaamaan. No joo, kyllä, minä tämänkin kommentin ymmärrän, mutta meillä on varmastikin riittävästi tekniikkaa, jotta voidaan arvioida tiettyjä näitä aspekteja, eikä edes kaikkia, mutta ainakin näitä, jotka minä itse olen tullut tässä esille ja josta kaikki ovat yhtä mieltä. Nämä todella palvelevat talouden arvioimista. Paljon kiitoksia. 12. lokakuuta mennessä pitää tarkistukset jättää. 8. päivä marraskuuta käsitellään tarkistukset. Ekonissa äänestys 26. lokakuuta ja Envivaliokunnassa 20. 21 joulukuuta välisenä aikana ja täysistuntokäsittely sitten ensi vuoden puolella tammikuussa. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan neljä. Aiheena EKPn vuosikertomus 2009. Kollega Balts ei näytä olevan paikalla, mutta ehkäpä kollega Gosses voisi puhua hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, effectivement, Kiitoksia puheenjohtaja. Toden tottakin kollega Bats pyysi minua käyttämään puheenvuoron hänen puolestaan, koska hän on tällä hetkellä Konrad Adenauer-säätiön matkalla USAssa. No, minä nyt tässä esittelen hänen mietintöään. Edustaja Bass on todella pahoillaan siitä, että hän ei päässyt paikalle, mutta hän haluaa kiittää kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia ja hän on ilmaissut minulle, että hänen mielestään varmasti voidaan löytää kompromissi eri tarkistusten välillä. Itse asiassa ensimmäisen käsittelyn aikana ei ilmennyt suuria erimielisyyksiä. Kuitenkin mitä tulee eri tarkistuksiin, kaikki tarkistukset ovat ihan hyväksyttäviä ja niiden osalta, jotka aiheuttavat keskustelua, niin hän ehdottaa, että hän voisi esittelijöiden kanssa, tarkistusten esittelijöiden kanssa keskustelua pyrkiä löytämään kompromisseja. On erittäin tärkeää, että tähän, tämä mietintö saa taakseen laajan enemmistön parlamentissa. Ja näin muodoin esittelijä pyytää, että varjoesittelijät, jotka ovat jo apuaan antaneet, ottaisivat häneen jatkossakin yhteyttä, jotta voitaisiin keskustella vielä lopputekstistä. Esittelijä tulee viimeistään Strasbourgissa laatimaan kompromissia niin, että 26. lokakuuta voimme keskustella näistä asioista valiokunnassa. Tässä kaikki se, mitä esittelijä pyysi minua esittelemään puolestaan ja kuuntelen mielelläni edustajien kommentteja. Kiitos. Could I ask whether there are any shadows uh, would like to make some... Onkohan paikalla varjoesittelijöitä, jotka haluavat käyttää puheenvuoroa? Kollega Kutas, olkaa hyvä. Kiitoksia ensinnäkin. Haluaisin kiittää Ravaltsia tästä tekstistä. Minä olen esit. hänen kanssaan neuvotellut kahdesta kompromissitarkistuksesta, kasvu- ja vakaussopimuksesta. Meidän mielestämme tämä on rajoitettu väline talouden epätasapainoisuuksien ratkaisemiseksi tämän vuoksi tarvitaan kunnianhimoista uudistusta kasvu- ja vakaussopimuksen osalta. Tämän täytyy kulkea kohti talouspolitiikan koordinointia. Toiseksikin haluaisin korostaa euroalueen luottojen luokitusta. Tämä on ollut ongelmallista talouskriisin aikana ja tämän vuoksi komission pitäisi parantaa luottoluokituslaitosten luotettavuutta. Kolmanneksi sanoisin, että tuen puheenjohtajamme tarkistusta. Siinä korostetaan sitä riskiä, joka on suurilla budjettileikkauksilla aikana, jolloin EU-taloudet eivät ole vielä elpyneet. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne tästä. Ja minun täytyy myös mainita tämä luottokysymys. Pankit eh, ovat vasten tahtoisia lainaamaan sen sijaan, että kysymys olisi niinkään siitä, että ihmiset eivät halua pyytää luottoja. Ja tämä pankkien haluttomuus lainata rahaa on vaikuttanut kielteisesti erityisesti pk-yrityksiin. Ja tällä on tietysti merkittäviä vaikutuksia Euroopan talouteen. Lopuksi minun täytyy vielä todeta, että olen yhtä mieltä herra Lambertsin kanssa – tässä pitäisi ottaa huomioon ne rakenteelliset eroavaisuudet, joita on euroalueen jäsenvaltioiden talouksien välillä. Nämä eroavaisuudet täytyy ottaa huomioon, kun suunnitellaan ja pannaan täytäntöön elvytystoimista luopumisstrategioita. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kutas. Kiitoksia, kollega Kutas. Ja Sofi, olepa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti Katselin tässä tarkistuksia. Mielestäni voimme tukea niistä suurta osaa. Muita välttämättä emme tue. Mutta kaiken kaikkiaan on useita tarkistuksia, jotka heijastelevat sitä ajatusta, että jos uudistuksissa epäonnistetaan, niin se voitaisiin jollain tavalla kompensoida korkeammilla veloilla ja vajeilla. Me emme todellakaan ole tätä mieltä. Me olemme sitoutuneet valtion talouden kurinalaisuuteen, ja jos vakaus- ja kasvusopimusta halutaan yrittää heikentää, niin emme sitä kyllä tue. Se tulee olemaan johtotähtenämme, kun arvioimme tarkistuksia. Uskon, että voimme suurta osaa vihreistä tarkistuksista tukea, myös teidän omia tarkistuksianne, jos kohta emme ihan kaikkia. Ja uskon, että voimme tukea kaikkia niitä tarkistuksia, joita Gryte esittää. Tässä lienen kattanut kai suurimman osan tarkistuksista. Kiitos. You, uh, Mr. Mann, now. Ja seuraavana kollega Mann. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jos kollega Baltz olisi ollut paikalla, niin olisin esittänyt kysymykset hänelle suoraan, mutta Jean Paul varmaan välittää terveiset kollega Baltzille. Niin mitä tulee tähän tarkistukseen 51, eli B, EKPn pitäisi panostaa enenevässä määrin avoimuuteen. No kyllähän se niin tekee. Me käymme tätä monetaarista dialogia vuosi vuodelta. Ja aina kun me käymme EKPn vieraana, niin kyllä sitä kautta on saatu vaikka ja mitä aikaiseksi. Ja mitä tulee sitten tarkistukseen 52, monet ryhmät sanovat, että me haluamme, että nämä istuntopöytäkirjat voitaisiin julkistaa, mutta jos katsotaan, mitä eroavaisuuksia on olemassa, niin mielestäni on tärkeää todeta, että Tärkeintä on löytää yhteinen sävel. Mielestäni ei olisi hyvä todeta, että nämä pöytäkirjat olisivat julkisia, varsinkin jos niistä käy ilmi, että kaikki johtajat eivät olleet samaa mieltä eri asioista. Minun mielestäni me tarvitsemme tiettyä riippumattomuutta ja se on jollakin tavalla kuitenkin taattuna ja kyllä avoimuutta kaivataan, mutta se, että pöytäkirjatkin pitäisi julkaista, niin, ja kuka on sanonut mitäkin missäkin käänteessä, niin en nyt ole ihan sitä ajatusta kannattamassa. Sitten artikla 84. Ymmärrän toki, kun sanotaan, että on kauhea, että euro on näin vahva. Eihän näin aina ole ollut, mutta voidaan tietenkin sanoa, että se on viennin kannalta huono asia. Mutta toisaalta meillä on vastuu myöskin kansalaisia kohtaan. Täällä viitattiin jo tähän sisäpiiriin ja sitten EUn ulkoiseen tai toimielinten ulkoiseen maailmaan. Mutta euron vakaus tuo mukanaan myöskin eräänlaista luottamusta kansalaisten keskuudessa. Kansalaisille sanottiin, aikana, että me saamme yhteisen valuutan, mutta ihmiset ajattelivat, että no ei sitä koskaan tule mitään vakaata valuuttaa. Kyllä me tarvitsemme vakautta. minun mielestäni me tarvitsemme kaikista huolimatta hiukan tasapainoisemman lähestymistavan, eli kyllä kritisoisin hiukan tätä artiklaa 84, mutta muilta osin voin kyllä sanoa olevani tyytyväinen. Mutta mitä kollega Master Klute sanoi, sitä en voi hyväksyä, mutta muita osin voi suositella niin tämän tekstin hyväksymistä. Ja mikäli vain joustoa löytyy, niin kuin kollega Boltsilta yleensä löytyy, niin eiköhän tästä hyvää tule. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Philippe Lambert. Kiitoksia. Puhun nyt tällä kertaa ranskaa. Ensinnäkin on totta, että esittelijän kanssa olemme käyneet yhteiskeskustelua ja olemme kyllä lähentyneet aika monissa asioissa. Kuitenkin kaksi kommenttia. Näyttää siltä, että esittelijällä on ongelmia tiettyjen tarkistusten kanssa, joita olemme esittäneet erityisesti liittyen avoimuuteen. Olen yhtä mieltä Mannin kanssa siitä, että avoimuus on tärkeää. Ja ymmärrän kyllä tämän taustalla olevan järkeilyn, mutta on syytä kuitenkin olla huolissaan siitä, että EKP on toteuttanut niin sanottuja ei-perinteisiä toimia ennen kriisiä. Rahoitusinstituutiot ovat hyötyneet näistä ei-perinteisistä toimista, ovat muun muassa hyötyneet tietynlaisesta avun muodosta, sellaiset instanssit, jotka ovat kuitenkin toimineet tunnollisemmin, eivät ole tarvinneet tätä avustusfasiliteettia. Ja nytpä esitämmekin seuraavan kysymyksen Eli kun puhutaan Euroopan keskuspankin toiminnasta, niin eikö tarvittaisi tasainen pelikenttä kaikkia rahoituslaitoksia, kaikkien rahoituslaitoksien suhteen niin, että yhtäkään rahoituslaitosta ei suosittaisi? Ja juuri tältä kantilta meidän tarkistuksiammekin pitää lukea. Eli me haluamme enemmän avoimuutta sen suhteen, kuka on hyötynyt näistä toimista, ja tulisi myös pohtia, analysoida näiden toimien, ähm, näitä toimia kilpailupolitiikan kannalta. Ja sitten viitaten siihen, mitä Sofi sanoi, me, tässähän on kyse EKPn vuotuisesta äh, kertomuksesta. Kyse ei ole mistään Euroopan makropoliittisesta äh, makrotalouspoliittisesta äh, raportista. Ja siksi meidän täytyykin ennen kaikkea pohtia, miten voimme vahvistaa Euroopan unionin rahoituksen hallintaa. Emme, emme voi lähteä sille tielle, että lähdemme keskustelemaan kahdenvälisesti jokaisen jäsenvaltion kanssa. Meidän täytyy ennen kaikkea lukea tätä raporttia siltä kantilta, toteutuuko rahoituspoliittinen tasapaino. Kiitos. Okay, um, I just want to like uh, again one uh, small point. Ja vielä lyhyt huomio. Minäkin olen sitä mieltä, että Baltsin mietintö on tasapainoinen ja hyvä ja tarkistuksista on hyötyä ja toivottavasti tästä päästään yhteisymmärrykseen, jotta saamme tällaisen tasapainoisen tekstin aikaiseksi. Mutta mitä tulee keskuspankin rooliin tällaisten unionin laajuisten toimenpiteiden aikana minun mielestäni tietenkin fiskaalista tasapainotusta tarvitaan markkinoiden näkökulmasta katsottuna. Jos sitä ei olisi, niin tilanne olisi vielä pahempi kuin nykyään, mutta meidän täytyy aina muistaa, että kun talous on näin hauras, niin laajamittaiset toimenpiteet koko unionin alueella – vaativat keskuspankilta valmiutta toimia. Me tiedämme, että EKPllä ei ole hirveästi pelivaraa, koska tällä hetkellä korkotaso on mitä alhaisin, joten kyllä EKPllä pitäisi olla riittävästi voimavaroja taistellakseen tämmöisten toimenpiteiden varalta. Okay, yes. Uh, Mr. we want... Kollega Gosses, vielä lopuksi, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin vain puheenvuoron käyttäjälle sanoa, että minä olen kuuliaisesti ottanut vaarin kaikista niistä äh, puheenvuoroista, joita täällä on käytetty, äh, niistä tarkistuksista, jotka aiheuttanevat ongelmia, ja välitän tämän esittelijälle. Kiitos. Niin kollega Luling vielä pyysi puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin, edeltävä kollega, kollegan sanoin, sanon minäkin, että meidän täytyy välttää sitä, äh, että naisten oikeuksien valiokunta toistuvasti laatii mietintöjä, joista äänestetään viidessä minuutissa täysistunnossa ja tämän, tämän kommentin halusin esittää tässä kohtaa. Me emme saa sekoittaa tähän mietintöön sellaista, mitä olemme jo muissa valiokunnissa sanoneet, erityisesti liittyen rahoitushallinnointiin. Naisten oikeuksien valiokunnalla on ollut taipumusta sekoittaa pureja ja vellejä. Meidän täytyy välttää mm, tällainen toiminta. Tämänkin valiokunnan on otettava työnsä vakavasti, eikä todellakin sekoittaa puroja ja vellejä sekaisin. Kiitos. Uh, Hyvä. Ekonissa äänestys 26. marraskuuta ja marraskuun aikana myöskin täysistuntokäsittely. Keskustelu Trichén kanssa 22. marraskuuta. No niin, voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin, eli kohtaan kuusi. Innovatiiviset rahoitusratkaisut. Hetkinen, nyt taisin olla hiukan liian nopea. Eli kohta viisi aiheena yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu direktiivi tarkoituksen vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta. David Kasa, esittelin, olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten kaikki tässä huoneessa tietävät, niin vuodesta 1993 alkaen EU-maiden on täytynyt ylläpitää 15 prosentin ALV-tasoa, se on minimistandardi. Vuonna 1993 komissio ehdotti eh, harmonisoitua verorakennetta, jossa ALV-tasot olisivat eh, velvoittavat. E, ehdotettiin myös harmonisointia niin, että kaikki jäsenvaltiot noudattaisivat samoja Äh, alv-tasoja, mutta koska poliittista yhteisymmärrystä ei saatu aikaan, niin, niin tätä aloitetta ei ole voitu täytäntöönpanna ja siksi me olemme ottaneet käyttöön tilapäisen siirtymäjärjestelmän, vaiheen järjestelmän, joka on tällä hetkellä äh, toiminnassa. Tämä järjestelmä ehtyy tämän vuoden lopussa. Komissio on nyt ehdottanut, että sitä äh, laajennettaisiin vielä seuraaviksi viideksi vuodeksi. Tämänhetkinen järjestelmä on sellainen, että se on siis tarkoitettu siirtymävaiheen järjestelmäksi. Se ei oikeastaan sovi sisämarkkinoille monestakaan syystä. Ja siksi meidän tulisi eh, toteuttaa konsultaatiota niin, että me voisimme löytää hyvän tien eteenpäin. Komission edustaja on kertonut, että piakkoin julkaistaan vihreä kirja ja konsultaatiokin alkaa piakkoin. Nyt haluaisin että konsultaatio saatettaisiin päätökseen niin, että emme reagoisi siihen ennalta, ennakoivasti niin, että pistettäisiin kärryt hevosen edelle, eh, siis taakse, mutta edelle, mutta meidän tulisi kuitenkin keskustella tästä riittävän eh, pitkään. Eh, parlamentin tulisi olla mukana konsultaatiossa, mitä pikemmin sen parempi. Ja haluaisin myös, että konsultaation tulokset ja tulevat lainsäädäntöehdotukset ja lait, niitä to, täytäntöön pantaisiin vielä tämän parlamenttikauden aikana 2013 mennessä. No tähän haluaisinkin päättää tämän puheeni. Odotan, mitä varjoesittelijöillä on sanottavanaan ja olen kuulolla. Toivottavasti mietinnöstä tulee hyvä. Um, hyvä kollega Lamberts. Ah, Kiitos puheenjohtaja. Niin, tänään on todellakin minun iltapäiväni tässä vihreiden nimissä. No niin, ensinnäkin alveesta ja nykyjärjestelmän pidentyminen, siis minimi 15 prosentin ALV-taso, Esittelen monia asioita jo esille, mutta toisin puhuisin kahdesta asiasta ensinnäkin nämä monet erilaiset eh, ALV-kannat, joita Euroopassa on. No vilpittömästi sanottuna tiedän, että ainahan on eh, hyvä asia, kun yrittää saada osan äänestäjäkunnasta eh, tyytyväiseksi. Meillä on tällä hetkellä valtaisat alijäämät. Ja meidän täytyy valitettavasti olla huonojen uutisten tuojia. Ja tämähän nähtiin oikein hyvin viime viikolla sitten mielenosoituksissa kaduissa kadulla. Emme me voi jatkaa sitä, että tässä palveluksia tehdään tietyille elinkeinoelämän aloille. Nämä ALV-leikkaukset, joita ravintoloille ja hotelleille viime vuosina on annettu, jotta nämä sektorit olisivat tyytyväisiä. No samalla sitten pyydetään joitakin toisia sektoreita te- tekemään suuriakin uhrauksia. Meidän pitäisi nyt kyllä hieman perutella tällä tiellä. Toinen seikka liittyy sitten petoksiin. Tiedämme, että veropetoksien määrä on arvioitu, <laughs> no kun tätä nyt ei ole raportoitu, niin, niin kovaa tietoa tästä ei ole, mutta arviot Euroopassa ovat noin kolme miljardia euroa vuodessa, eikä tätä voida enää sallia. Olisi aivan typerää ajatella tietysti, että tässä nyt nollapetostason päästäisiin, mutta jos nyt edes voitaisiin 5-10 vuoden aikavälillä puolittaa tämä petosmäärä, niin tämähän toisi merkittävää tuloa hallituksille. Me kaikki tiedämme, että suuresti näitä rahoja tarvitsemme edessä tulevien investointien rahoittamiseksi, koulutukseen ja niin edelleen. Tässä mielessä ALV-petos on yksi tärkeimmistä veropetoksen elementeistä Euroopassa, ja tätäkin pitäisi korostaa. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän ei pitäisi nyt kärryjä hevosen eteen tässä asettaa, kun uudistusta tarkastellaan. Kenties olisi ihan hyvä juttu, jos tämä valiokunta löysi, löytäisi hyvän oikeusperustan, jonka pohjalta meidän mielestämme ALV-järjestelmää pitäisi uudistaa. En tiedä, voisimmeko me saada aikaiseksi eri poliittisten ryhmien välillä poliittista sopimusta, mutta jossain vaiheessa mielestäni meidän pitäisi lopettaa tämä ikuinen odottelu, komission ehdotusten odottelu, vaan, ja meidän pitäisi antaa oma panoksemme tulevaisuuden muotoilemiselle sen sijaan, että vain odottelemme, että se tapahtuu jonkun muun toimesta. SD Shadow Reporter. SDn varjoesittelijä kollega Taller, olkaa hyvä. And I would like to thank... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tehdystä työstä. Kysehän on siitä, että soveltamisaikaa jatketaan siltä osin, kuinka pitkään vähimmäistasoa sovelletaan. Tällä hetkellä tarkoituksena on pitää tätä tyydyttävästi toimivaa järjestelmää, niin kyse on vain aina teknisluonteisesta asiasta, eikä vaadi sen kummempaa arviointia. Mutta kyse on siitä, että kuin, miltä, millä ajalla tätä sovelletaan. Ohdatus ei, ehdotus ei johda EUlle kasvaviin kustannuksiin, ei unionin tasolla eikä myöskään yritys- tai kansalaisten tasolla. Mutta vaikkakin olemme tyytyväisiä tähän ehdotukseen, niin haluaisin tässä yhteydessä korostaa sitä, että vaikka hyviä tuloksia on saatu aikaisiksi, niin nykyinen ALV-järjestelmä on puutteellinen, koska siihen liittyy monia hallinnollisia taakkoja Näihin tulisi siis paneutua, ottaa huomioon tämänhetkiset tilanteet ja myöskin petospuolella tapahtuneet uudet käänteet. Ne ovat uusia haasteita ja ne tulisi huomioida. Ja minun mielestäni komission tulisi ottaa huomioon nämä uudet realiteetit ja ehdottaa uutta ALV-strategiaa ja sitä kautta etsiä mahdollisuutta veroharmonisointiin. Meidän tulisi välttyä sellaiselta järjestelmältä, joka toimii pelokkeena, vaan meidän tulisi löytää toimiva ratkaisumalli. Ja olen vakuuttunut siitä, että Montin kertomus, sen pitäisi luoda tämän prosessin pohjan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Sanoisin kuitenkin, että kun itse vuonna 1999 liityin parlamenttiin, niin Wolkenstein halusi ö, lanserata uudelleen ALVE-järjestelmän ja hänet kyllä peitottiin aika pahasti. Ja tämähän on kyllä todella pulmallinen ja hankala kysymys. Itse olen aina ollut sitä mieltä, että poliittisin päätöksin ei pitäisi ohjailla sitä, mitä kuluttajat haluavat ostaa. Eli poliitikkojen ei pitäisi rukkailla alveja, mutta täytyy kuitenkin ymmärtää se, että tämä koko tilanne on aika monen sekametelisoppa kaikkialla Euroopan unionissa. Ja kun ajatellaan vaikkapa ravintoloiden alvtasoja, niin ainakin minun omassa maassani vihreät ehdottavat alennettua alvatasoa ravintoloissa ja omat ystävänäkin pyytävät tätä. Ravintoloiden omistajatkin sanovat, että marginaalit ovat ihan pikkuriikkisiä, eivätkä kuluttajat, asiakkaat hyötyisi tästä millään tavalla. Ja johtopäätös. Minun mielestäni meidän pitäisi välittää vankka viesti komissaarille, eli että hänen täytyy yrittää pyrkiä samaan kuin Bolkenstein aikoinaan. Mutta sitten meidän täytyy, hyvät kollegat, täällä myös tukea häntä. Viimeksi emme niin tehneet, koska Bolkensteinin ALV-järjestelmän tulos ei ollutkaan vähemmän alvia, vaan päinvastoin. Nyt jäsenvaltiolla tulisi olla enemmän mahdollisuuksia ö, käyttää alveja hyviksi, hyväkseen, joten älkää tukeko kasa lullin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää kasaa ja olen yhtä mieltä hänen aatostensa kanssa – eli että laajennettaisiin 31. joulukuuta saakka tämänhetkistä käytännettä. Mehän tiedämme, että tämänhetkinen järjestelmä ei ole ihanteellinen. Olimme kuvitelleet, että jos asetet, kun asetettiin vuonna 1993 minimialvikanta, niin kuvittelimme, että tällä tavalla – voisimme myös lähentää jäsenvaltioita keskenään verokilpailun kanssa, mutta tämä ei ole onnistunut, koska ne valtiot, joilla oli korkeammat alvakannat, niin ovat vain niitä nostaneet, joten kyllä viime vuosina Bolkensteinin ja Kovacin aikana kaikki, mitä nämä ovat esittäneet, niin ovat esittäneet ainoastaan alvia, ovat, olipa kyse sitten valmisteveroista tai alveista, alkoholista tai tupakasta, eivätkä ole kiinnittäneet huomiota tässäkään ehdotuksessa siihen, minkälaisia ongelmia tietyillä mailla on ollut ihan kotoperäisten kulttuuristen syiden vuoksi. No, täällä kun puhutaan petoksista, niin täytyy muistaa, että kyse on veropetoksesta. Ja kun me tästä asiasta laadimme raport, mietinnön, niin pitää pitää huoli siitä, että se ei johda arvonlisäkantojen nousemiseen. Ja täällä on puhuttu myös siitä, että arvonlisäkantoja tulisi vähentää jo Bolkensteinin ajoista saakka. On puhuttu siitä, että tulisi esimerkiksi palveluiden arvonlisäkantoja alentaa, erityisesti kun on kyse työvoimaintensiivisistä aloista. Esimerkiksi partureiden tai kampajien tulisi palveluidensa arvonlisäveroja alentaa, mutta esimerkiksi oma kampanjani ei ole näin tehnyt. Herää kysymys, miksi näin ei ole tapahtunut. Oma kampanjani on sanan, sanonut, että jos arvonlisäkantoja alennetaan, niin hän sitten nostaa varsinaisia hintoja. Ja mitä tulee ravintoloihin, kyllä Strasbourgissa on ravintoloita. Siellä ihan ruokalistasta näkee, että mi- miten paljon annoksen hinta on vähentynyt, kun arvonlisätasoja on vähentänyt. No, tässähän on kyse mainostamisesta. Saksassa on keksaistu todella älytön järjestelmä, jossa arvonlisäverot ovat lendereiden heiniä. Minä itse olen yhtä mieltä edustaja esittelijä Kaasan kanssa. Tässäkään ei pidä kaikkea sekoittaa taas keskenään arvonlisätasoja ja petoksia ja muita – kaiken kaikkiaan tässä kyse on siitä, että halutaan tätä siirtymäkauden järjestelmää pidentää, vaikka tämä järjestelmä ei sinään olekaan hyvä. Ehkäpä toivottavasti 31.12. mennessä voidaan vielä pohtia, mitä jatkossa voitaisiin ehdottaa. Eikä pidä myöskään unohtaa, että rahoitusnäkymät ulottuvat aina vuoteen 2013. Ja Täytyy muistaa, että myös omat varat ovat läheisesti sidoksissa jäsenvaltioiden alvakantoihin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän Herkasan tarkistuksesta, jolla halutaan auttaa pk-yrityksiä, joilla on byrokraattista taakkaa kannettavanaan. Ja pienoinen huomio vain tähän. Tämä ALV-kysymys, tämä on erityislisätaakka niille palveluille ja tuotteille, jotka ovat työomavaltaisia. Ja missä ei ole kysymys ulkopuolelta maksetuista palveluista. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään vähennyksiä ei voi tehdä silloin, kun ALV-ilmoituksen PK-yritys tekee. En tiedä, voitaisiinko tämä jollakin tavalla ottaa mukaan tähän tekstiin, niin että ne PK-yritykset, eh, PK-yritykset eivät joutuisi vielä tällaista lisäalvea taakkaa kantamaan. I'm not sure whether the, uh, maybe the European Commission wants... Ehkäpä komissio haluaa selvittää taustoja, mitä tulee ALV-suunnitelmiin. Kollega Raponi, olkapa hyvä. Monsieur le Président, je voulais... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin alleviivata sitä, että tässä on kyse teknisestä komission esityksestä, jossa pyritään viidellä vuodella pitkittää tätä alvin minimitasoa. Tässä ei ole tarkoitus aloittaa keskustelua mistään uusista alv-strategioista tai järjestelmistä, ja tästä syystä komissio ja erityisesti komissaari Shemeta omassa kuulemistilaisuudessaan ilmoitti, että komissio aikoo tämän vuoden loppuun mennessä esittää vihreän kirjan, jossa kyllä puhutaan kaikista niistä asioista, joissa nytkin parlamentin tarkastuksissa, eli näistä yhteisön sisäisistä operaatioista, miten niitä tulee käsitellä, ja myös koko ALVA-järjestelmästä mukaan luettuna ALV-kanta. Tästä syystä olen hiukan ällistynyt ja minusta on ennen aikaista alkaa rukkata tätä 31.12. päivämäärää, koska vihreä kirjahan tullaan esittämään tämän vuoden lopussa ja julkinen konsultaatio tulee tapahtumaan kuudessa kuukaudessa. Ja sen jälkeen hän komissio tulee esittämään tiedonannon, jossa, jo, josta myöskin järjestetään muodollinen Euroopan parlamentin kuuleminen. Ja mitä tulee sitten oikeudelliseen turvallisuuteen, ja kun puhutaan ALV-veroalaisista henkilöistä ja firmoista, niin 31.12.2015 saakka tämä nykyinen järjestelmä tulee olemaan voimassa toivottavasti. Sakazai, want to conclude? Ja kollega Kasai vielä. Yes, Kiitos puheenjohtaja. Niin, olen kuunnellut nyt kaikkia näitä kollegojen esittämiä kommentteja tässä mietinnössä puhutaan ennen kaikkea kahdesta asiasta. Kahdesta asiasta. Ensimmäinen asia, ja me olemme pitkälti yhtä mieltä tästä, eli tämän viiden vuoden, viiden vuoden lisäajasta tähän järjestelmään. Toinen seikka on sitten se, että jos komissio ehdottaa uutta ALV-strategiaa, niin tietysti meitä täytyy kuulla – ja meidän pitäisi olla mukana itse asiassa jokaisessa päätöksessä, joka liittyy alv -hän. No, kenties me voimme nyt sopia näistä päivämääristä. Voidaan muuttaa myös sitä, mitä täällä ehdotuksessa on, mutta komission täytyy aina kuulla parlamenttia ja kaikkia niitä tahoja, jotka ovat mukana tässä, mukaan lukien bisnessektori, koska tässä on tiettyä byrokratista taakkaa, jota me voimme yrittää tulevaisuudessa välttää tätä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi pikkujuttu vielä tähän. Ilmainen mainos. Maltan valtuuskunta järjestää tapahtuman tässä ja kaikki on ilmaista, kaikki ovat sinne tervetulleita. Mr. Kazas taken liberty that the chair is biased, so niin te tiedätte, mikä on omat osuuteni tässä, joten en voi sanoa sen kummempaa. No niin, mitä tulee aikatullutukseen, tarkistukset on jätettävä kahdeksanteen päivään mennessä tätä kuuta. Tarkistukset käsitellään 26. päivä, Ekonissa äänestys 9. marraskuuta ja täysistuntokäsittely saattaa olla marraskuussa tai jopa joulukuussa mutta se ei ole vielä varmaa. No niin, tämä riittää tältä osalta. Viimeinen asia tältä päivältä ja huomenna jatkamme kello yhdeksän aiheena kohta kuusi esityslistalla. Right. We, we, where we have the proposed interim measures. That's the... Eli yleismaalliset ja Euroopan tason innovatiiviset rahoitusratkaisut. No niin, jatkamme siis huomenna kello yhdeksän äänestys 10.30, joten muistakaa vas äänestyskorttinne. Survive. The first whole session I had. Thank you for the help. Much appreciated.